Libyan puitesopimuksesta käytäviä neuvotteluja. Ja neljäksi minuutiksi nyt puheenvuoro esittelijä Gomesille. Kiitos puhemies. Libyalla on vahva strateginen asema Eurooppaan tulevien siirtolaisvirtojen keskellä. Sillä on paljon energiapotentiaalia ja se on tärkeä maa Maghreb-alueella. EUlla on oltava suhteet Libyan kanssa, jotta voidaan ottaa kantaa sen demokratian ja muuhun kehitykseen. Siksi EU kaavailee puitesopimusta Libyan kanssa, sopimusta, johon liittyisi dialogia monilla eri alueilla. Meidän ei pidä kuitenkaan sivuttaa sitä, että Libyassa on diktatorinen hallitus, siellä on pahoja ihmisoikeusloukkauksia, siellä on esiintynyt terroristitoimintaa – joka on suuntautunut länsimaihin. Kuitenkin Libya näyttää nyt olevan paremmalla tiellä, mutta puitesopimus Libyan kanssa voidaan solmia vain, jos tiettyjä ehtoja noudatetaan. Ohittamaton ehto on se, että UNHCR päästetään takaisin maahan ja että sen valtuuksia laajennetaan. Sanon selvästi, ilman UNHCR tätä sopimusta ei voi syntyä. Myös Geneven pakolaissopimus on pantava täytäntöön maassa ja maan on myös noudatettava Afrikan unionin mukanaan tuomia velvoitteita. Kaikki pakolaiset ja turvapaikanhakijat ja kansainvälistä suojelua hakevat henkilöt on tunnustettava maassa ja heitä on kohdeltava asianmukaisesti. Libyasta on viime kesänä karkoitettu joukoittain tällaisia ihmisiä ja tätä ei saa tapahtua toiste. EUn on tuettava Libya siinä, että siellä luodaan inhimilliset olot niille maahanmuuttajille, jotka nyt ovat kuin orjan asemassa. Heitä on maassa kaksi miljoonaa, siirtotyöläistä siis – EUn, EUn on torjuttava myös ihmiskauppaa, jolla on vakavia seurauksia naisille ja lapsille. Kauttakulkumaana Libyaa käyttävien siirtolaisten asemaa on parannettava ja valvottava nykyistä paremmin. EU ei voi sulkea silmiään siltä, että Libyassa edelleenkin toteutetaan kuolemantuomiota – niiden täytäntöönpato on välittömästi lopetettava ja unionin on myös vaadittava, että Libya tunnustaa kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovallan. Maan yhteiskunnallista, poliittista ja juridista rakennetta on uudistettava, on taattava tiedotusvälineiden vapaus, mielipiteen ilmaisun vapaus – ja myöskin työntekijöiden järjestäytymisoikeus on taattava. Tunisian tilanne väistämättä vaikuttaa myös Libyaan ja Gaddafiin, joka onkin ollut huolissaan tilanteesta, mikä on sinänsä ymmärrettävää. Benghazin toimintasuunnitelmaa, joka koskee HIV-viruksen torjumista, on laajennettava myös muille alueille ja muihin kaupunkeihin ja niiden terveydenhuoltoon. EUn ja Libyan neuvottelut ovat varsin pitkällä. Niissä on auki lähinnä kauppaa ja energiaa koskevia kysymyksiä. Ja on tärkeää, että EU perustaa Tripolin edustuston, jotta se voi valvoa suhteita Libyan kanssa ja maan tapahtumia. Toivon, että komissio pystyy meille pian osoittamaan lisätietoja neuvotteluista Libyan kanssa. Ja parlamentin on pystyttävä antaa hyväksyntänsä näille neuvotteluille, joita neuvostossa jatketaan. Ja toivon, että saamme aikaan hyvän yhteisymmärryksen tässä kuitenkin niin hankalassa aiheessa. Sitten komission jäsen Fyle. Uh, Herra puhemies, arvoisat edustajat, kiitokset siitä, että olen saanut tilaisuuden puhua tässä talossa niistä neuvotteluista, joita käydään EU-Libyan puitesopimuksen puitteissa. EU ja parlamentti ovat tehneet, myös komissio on tehnyt yhteistyötä tiiviissä, tiiviisti Libyan osalta. Me pyrimme pääsemään eteenpäin näissä kysymyksissä ja tässä yhteydessä haluan ähm, Maghreb-maiden valtuuskuntaa ja viime äh, vierailua Tripoliin, jossa saatiin äh, Libyan parlamentin kanssa aikaan lähentymistä ja näiden toimielinten välinen yhteistyö on tärkeää. Euroopan parlamentti on säännöllisesti seurannut ja haluakin kuulla näistä puitesopimukseen liittyvistä neuvotteluista. Olen tiedottanut niistä teille jokaisen neuvotteluistunnon jälkeen. Haluaisin antaa joitakin tietoja viimeisistä vaiheista. Me saimme loppuun yhdeksännen kierroksen Tripolissa viime marraskuussa ja 26. 25. tammikuussa Brysselissä jatketaan näitä neuvotteluja. Kaksi vuotta sitten saimme aikaan myös erittäin hyviä edistysaskeleita. Meillä on nyt johdantoosa ja 60 äm, otsakkeesta on jo käyty läpi. Me olemme päässeet väliaikaiseen sopimukseen poli- poliittisesta vuoropuhelusta, jossa on kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin ja, ja torjunta, taistelu terrorismia vastaan. ja Libya on sitoutunut siihen, että se käy säännöllistä keskustelua ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Tämä on ollut meille keskeinen asia. Minun täytyy sanoa, että olemme hyvin tyytyväisiä tuloksiin, jotka on saavutettu tässä otsakkeessa. Sitten on myös merkittäviä asioita, joita on saavutettu kaupan ja energian alalla. Energia on todellakin Libyan talouden ydin. Se on 70 prosenttia BKTstä ja lisäksi Libya pitää tietenkin tätä asiaa hyvin tärkeänä ja suhtautuu siihen varovaisesti. Sitten jatkamme neuvotteluja myös monimutkaisesta kauppasopimuksesta ja Olemme saavuttaneet maltillista edistystä tässäkin asiassa ja nyt voimme uskoakseni päästä sopimukseen näistä kahdesta mainitusta alueesta niin pian kuin mahdollista, mutta totta kai poliittisissa asioissa on ongelmia ja se liittyy siihen, että Libya ei ole hyväksynyt romanien asemaa ja se on ollut tässä hyvin kategorinen. Lisäksi sitten rikosten tuomiot ovat asia, joissa on erimielisyyksiä. Lisäksi maahanmuutto on kysymys, jossa meillä on erimielisyyksiä, koska Libya ei hyväksy kolmansien maiden kansalaisten statusta. Ja suositukset, jotka tästä talosta on tulleet, ovat olleet myös kiistanalaisia maahanmuuttokysymyksistä. Olemme sitoutuneet siihen, että Libyan pitäisi pyrkiä pitämään kiinni näistä sitoumuksistaan kansainvälisellä tasolla, ja se on tärkeää sekä Libyalle että EUlle, ja Libyan pitäisi mahdollisimman pian hyväksyä 1951 Geneven yleissopimus ja sen lisäpöytäkirja, joka liittyy pakolaisten asemaan. Täytyy myös huomata, että Libya on osoittanut, että se ei aio tätä yleissopimusta hyväksyä. Me seuraamme hyvin läheisesti neuvotteluja ää, Libyan ja UNHCRn kanssa ja pyritään vahvistamaan se, että UNHCR pystyy hoitamaan tehtävänsä täysin mandaattissa puitteissa. Lokakuussa pääsimme sopimukseen, joka koskee yhteistyötä kaikissa maahanmuuttokysymyksissä, ottaen mukaan myös kansainvälisen suojelun ja siirtolais- ja maahanmuuttokysymysten hoidon Libyan alueella, samoin kuin maahan tulo, tuloon liittyvät kysymykset. Tässä on paljon haasteita, jotka liittyvät nimenomaan maahanmuuttoon. Sitten lopuksi haluan sanoa muutaman sanan näistä kysymyksistä, jotka tämä talo on ottanut usein esille – Lissabonin sopimuksen artikla 218 sisällyttää, sisältää tiettyjä direktiivejä ja neuvosto onkin tutkinut tarkkaan horisontaalisella tavalla tämän talon esittämät kysymykset tuohon artiklaan liittyen ja keskustelua, keskustelu on jo käyty ja neuvosto on vienyt päätökseen nämä mainitut kysymykset EU-Libya-puitesopimuksen osalta, jotka liittyvät turvallisuuteen. Ja AFET-valiokunta on myös ollut tässä, yhte- tässä mukana läheisesti. Äh, ja Kiitoksia. Ja nyt poliittisten ryhmien puheenvuorot. Kasu Lides, kaksi minuuttia, PPE. Kiitos puhemies. Neuvosto päätti kesäkuussa 2009 siitä prioriteetista, että Turkin ja Libyan kanssa solmitaan takaisinottosopimus, siis näiden maiden, jotka ovat siirtolaisten pääasialliset Eurooppaan tulokanavat. Libya liittyy etenkin Maltaan ja Italiaan ja laaja maahanmuutto Maltalle voisi johtaa demografisen muutoksen tuolla maassa. Käytännössä kuitenkaan tätä kehitystä ei pyritä pysäyttämään. Ja Italian tapauksessa on Libyan kanssa solmittu kahdenvälinen sopimus, jonka on tarkoitus helpottaa asiaa. Libya on ottanut velvollisuudekseen tai päästänyt italialaiset partioimaan satamiinsa. Me tuemme komission pyrkimyksiä tässä asiassa ja toivomme, että neuvottelut saadaan menestyksekkäästi päätökseen. Pidämme hyvänä komission ja Libyan välistä yhteistyötä ottaen huomioon myös siirtolaisuuskysymykset. Tämä on tärkeää turvapaikanhakijoiden ja valtion rajojen valvonnan kannalta – Afrikkalainen pakolaissopimus on tässä tärkeässä asemassa ja näin voidaan valvoa siirtolaisvirtoja. Haluamme, että tuomiovalta on riippumatonta ja haluamme eroon kuoleman rangaistuksesta. Tarvitsemme kuitenkin ensisijaisesti takaisinottosopimusta ja se koskee etenkin pakolaisia ja turvapaikan hakijoita. Kiitos puhemies. Anna Gomesin tekemä työ on oikein tärkeä panos siihen, mitä komission on tehtävä tämän puitesopimuksen määrittelemiseksi. Libyan asema on hyvin tärkeä, kun pyritään parantamaan tilannetta energia-alalla ja muilla aloilla. Ja siksi strategian tavoitteena pitää olla se, että edesautetaan Libyan integrointia kansainväliseen järjestelmään, joka pohjautuu yhteisiin sääntöihin. Ja sen takia tarvitaan ehdot Libyalle ja sellaisia pyydetäänkin tässä suosituksessa. Mitä tulee maahanmuuttoon, Libya on kauttakulkumaa se on tärkeää, mutta asia voidaan ymmärtää ainoastaan turvallisuuden kannalta pitäisi pysäyttää muuttoliike. Tarvitaan hallitus, joka pystyisi sääntelemään muuttovirtoja, tarvitaan hyvää talouspolitiikkaa ja Libyan on myös ratifioitava Geneven sopimus. Ja sitten on myös maahanmuuttajien takaisinotto kysymys. Tarvitaan todelliset takeet näiden henkilöiden turvallisuudelle ja sitten taloudelliset ja poliittiset uudistukset, jotta tämä tärkeä maa voi lisätä demokratiaansa. Ja tämä pitää huomioida. Naapurimaa Tunisia on tämän osoittanut meille. Pitää miettiä kahdenvälisiä sopimuksia. Niistä voi olla apua, kun pyritään ongelmia ratkaisemaan, mutta ne eivät kuitenkaan ole lopullinen ratkaisu. Esimerkiksi se ongelma, joka meillä on italialaisten kalastusalusten suhteen, on osoittanut, että tällainen kahdenvälinen sopimus ei ole ongelmaa ratkaisut. Mitä tulee kumppanuus- ja naapuruussopimuksiin, on tärkeää ottaa mukaan keskustelu uusista puitteista. Parlamentin on osallistuvat osallistuttua tähän keskusteluun. Me pyytäneet monta kertaa neuvostolta tietoa tästä puitesopimuksesta ja tässä mielessä hyvä komission sen olisi tärkeää nyt uudella tavalla ottaa parlamentti mukaan, kun määritellään uusia poliitikkoja etelään päin. Ojuland. Liberaalien edustaja puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen Ensin haluan kiittää esittelijää hänen loistavasta työstään, kun hän on yrittänyt asettaa yhteen eri poliittisten ryhmien näkökulmat. Tässä mietinnössä haluaisin korostaa sitä, miten tärkeää on puuttua maahanmuuttajien tilanteeseen Libyaan, niiden, jotka tulevat äh, yrittävät ylittää Välimeren. Kun ajatellaan laittomien maahanmuuttajien virtaa, on selvää, että eteläiset jäsenmaat joutuvat tiukille myös budjetin osalta. Täytyy pitää myös muistaa jäsenmaiden etu. Me emme voi asettaa sivuun eurooppalaisia arvoja. EUlla ei ole varaa siihen, että se tahraa kätensä näiden laittomien maahanmuuttajien vereen meidän täytyisi myös vaikuttaa siihen, että kaikki epäinhimillinen kohtelu, kidutus ja teloitukset Libyassa lopetetaan. Me emme voi hyväksyä niitä. On hyvä, että näette kehitystä EUn ja Libyan välisissä suhteissa ja neuvotteluissa. Kiitoksia. Eh, Kiitos. sitten vihreiden puheenvuoro Brandner, kaksi minuuttia. Witness just in Tunisia the right... Kiitos. Tunisiassa juuri todistimme sitä, kun kansa nousi alistavaa hallintoa vastaan, hallintoa, joka on loukannut ihmisoikeuksia vuosien ajan. EUlle on suuri häpeäpilkku, että EU on pitkään tukenut tämän tyyppistä diktatuuria. Ja EUn pitää ottaa tämä Tunisian tilanne huomioon myös Libyan kanssa toimijassaan. Ei EU voi hyväksyä diktatorista hallintoa pelkästään rajavalvonnan nimissä. Gaddafi on järjestelmällisesti loukannut kansalaistensa ja etenkin siirtotuolaisten ihmisoikeuksia. Kuitenkin yhä useampi jäsenmaa tiivistää suhteitaan Libyaan. Ja nyt EU neuvottelee tästä puitesopimuksesta. Toivon todella, että seuraavat ehdot täyttävät ennen kuin Libyan kanssa solmitaan sopimuksia. Ensinnäkin Libyan on ratifioitava ja toimeenpantava pakolaissopimus ja päästettävä UNHCR maahan. Sen on taattava siirtotyöläisten oikeudet ja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeudet. Kolmanneksi Libyan kanssa ei voida solmia sopimusta niin kauan kuin ulkomaalaisten alentava kohtelu maassa on saatu päätökseen. Ja toivon, että komissio epäonnistuu takaisinottosopimusneuvottelussa, jos nämä ehdot eivät täyty. Muuten toivon, tai yleensäkin ottaen toivon tiukkaa linjaa näissä neuvotteluissa. Vihreät haluavat tukea Libyan kansaa ja diktatorisen hallinnon tukeminen ei missään määrin ole EUn periaatteiden mukaista. Kuten äskettäin Tunisiassa näimme, niin vain vakaa ja demokraattinen valtio voi todella menestyä. Kiitoksia. Kiitos sitten konservatiivien ryhmän puheenvuorot. Hän on puolitoista minuuttia. Puhemies, Libyassa ei ole demokratiaa, ihmisoikeuksia poljetaan. Kenraali Gaddafi on ollut 41 vuotta vallassa ilman vaaleja. Poliittisia puolueita ei sallita. Gaddafi on Afrikan Fidel Castro. Hän pyrkii esittämään itsensä hyvänä isänä kansalle, niin hän sanoi, että hänellä ei olisi mitään virallista roolia maan hierarkiassa minun maassani. Tiedämme, että tämä ei ole totta, sillä hän oli Lokerbyn pommituksen takana vuonna 1989. Hän on pyrkinyt kiilottamaan imangoaan ja sen takia hän on maksanut korvauksia sorolle perheille, mutta Gaddafi olisi täysin eh, lännen eristyksissä eristämänä, jos siellä ei olisi öljyvaroja ja siksi hän onkin pyrkinyt jakamaan neuvostoa eh, tätä hyväksi käyttäen. On kuitenkin hyvä, että meillä voi olla kauppasuhteet ja eh, muut suhteet Libyaan, mutta pahoin pelkään, että näin me vain tuemme Gaddafia hänen asemassaan, joka sitten siirtyy jollekin hänen pojistaan samalla tavalla kuin Pohjois-Koreassa. Kiitos. Sitten sitten Guen puheenvuoro Hadji Georgiou, puolitoista minuuttia. Kiitos. Ensin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Olen hyvin kiitollinen siitä, että komission sen Fyyle on paikalla. Kyseessä on hyvin arkaluontoinen Välimeren alueen osa ja meidän on yhteistyössä pyrittävä kehittämään asioita ja tasapainoa alueella ja poistamaan epäoikeudenmukaisuuksia. Ja kaikki EU-valtiot ja muut Välimeren valtiot on saatava mukaan tähän työhön. Tarvitsemme vuoropuhelua vastavuoroisen kunnioituksen pohjalta ja meidän on oltava avoimia vuorovaikutukselle. Haluamme vahventaa suhteita Libyaan mutta siihen liittyy myös arkaluontoisia asioita, jotka on otettava erityistarkastelukohteeksi jatkossa. Viittaan erityisesti pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja siirtolaisiin sekä takaisinottosopimukseen tässä yhteydessä. Takaisinottosopimusta suunnitellaan puitesopimuksen osaksi ja jos sellainen solmitaan ilman, että samalla vaaditaan uudistuksia ja parannuksia siirtolaisten taloudelliseen asemaan, se johtaisi ihmisoikeusloukkaukseen. Jos pakolaisten pakkopalauttaminen sallitaan, silloin heidän turvallisuuttaan ei voida taata, eikä myöskään e, olemassa e, vähimmäiselinedellytyksiä heille. UNHCR on päästettävä myös maahan pysyvästi paikalle ja myös kuoleman rangaistusta on pidettävä esillä. Kaikki tämä on ratkaistava ennen kuin puitesopimus voidaan solmia. Kiitos sitten EFDn edustaja Provera, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä puollan puitesopimusta EUn ja Libyan välillä, koska se on kuitenkin edistysaskel menneeseen verrattuna taloudellinen yhteistyö, yhteistyö terveyden osalta, esimerkiksi taistelu AIDSia vastaan, nämä ovat tärkeitä asioita. Lisäksi energia on myös tärkeä aihe, mutta kun ajatellaan terrorismia, niin terrorismiahan on sekä Libyassa että Libyan eteläpuoleisilla rajoilla. Kun ajatellaan Libyan hallitusta ja tiettyjä ongelmakysymyksiä, kuten pakolaisasema ja romanien asema, niin sit meillä on vielä paljon tehtävää, mutta kuitenkin tätä sopimusta, joka on jo saatu aikaan, sitä pitäisi ryhtyä soveltamaan, jotta näitä saavutettuja, e, saavutettuja kysymyksiä ei enää sitten menetettäisiä. Men, sopimus Libyan ja Italian välillä on ollut myös esimerkki siitä, miten voidaan edetä ja miten on voitu elää myös siirtomaakauden jälkeen hyvissä suhteissa. Kiitos, te riippumattomat edustajat. Madeleine, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Euroopan komission jäsen on antanut Libyalle ja sen johtajalle Gaddafille uuden vientituotteen näin maahanmuuttaja voidaan käyttää Euroopan mustamalaisiksi 60 000 henkilöä. Hän haluaa ihmistä, jotta ihmiset tulisi Eurooppaan. Myöhemmin hän aikoo pyytää vielä lisää rahaa, eli 5 miljardia euroa. Ehkä Euroopan unioni uskoi Gaddafia, koska hän on niin hyvän näköinen, mutta minua hän ei kyllä harhauta. Hän on jo pyytänyt miljardeja vuosikausia Euroopalta, vähän niin kuin Lontoossa ja Edinburghissa käy. Hän haluaa köyhdyttää Euroopan. Hän ajattelee, että islam pitäisi vallata Eurooppa. Hän ei halua demokratiaa, vaan sharia-lainsäädännön voimaan. Ja hän pelklee sillä, että miljoonat afrikkalaiset tulisivat Eurooppaan ja hän kertoi inhovansa Sveitsiä. Ei meidän pitäisi palkita herra Gaddafia, vaan meidän pitäisi rangaista häntä, sillä jos Libya jatkossakin päästä pakolaisia näin Eurooppaan, ei heille pitäisi antaa palkintoa ja pakolaistatusta. Heidät pitäisi lähettää takaisin Afrikkaan heidän kouluttamisensa tulee kalliiksi ja me päästämme heidät Eurooppaan. Moni kuitenkin hukkuu matkalle. Tämä on todella surullinen viikko, jos ajatellaan tätä turvapaikanhakijapolitiikkaa. Sitten muut puhujat. Ensin Svensson, puolitoista minuuttia. Libya on hyvä ratifioimaan kansainvälisiä sopimuksia, mutta toimeenpano ei onnistu aivan yhtä hyvin. On häpeällistä, että Libyalla on paikka ja ääni YK on ihmisoikeusneuvostossa, mutta istuuhan siellä myös Saudi-Arabia. Sekin on häpeällistä. Libya pitäisi todellakin sen suurimman kauppapoliittisen kumppanin painostuksella saada kiinnostumaan ihmisoikeuksista ja niiden kunnioittamisesta. Kuten tiedämme, niin EUn ja Libyan suhteissa – on pitkälti kyse siitä, miten pakolaisia käsitellään. Niin kauan kuin neuvosto ja komissio eivät saa Libyaa päästämään UNHCR laillisesti maahansa, ei ole mitään takeita siitä, miten pakolaisia käsitellään Libyassa. Libyan johtaja on oikuttelun ja epäluotettavuuden mestari ja hänen kanssaan EU pitäisi sitten solmia puitesopimus. Mitähän puitteet mahtavat merkitä Gaddafille ja hänen hallinnolleen, joka toimii täysin rajattomasti, täysin pitelemättömästi monissa ihmisoikeuskysymyksissä. Erityisesti afrikkalaisia siirtotyöläisiä vainotaan maassa. Ihmisarvon on oltava tärkeämpi kuin rahan arvon ja siksi ihmisoikeuksien on oltava niin suuria painoltaan, että ihmisiä ei jätetä sellaisen valtion arvo, armoille, joka kohtelee heitä epäkunnioittavasti ja epäoikeudenmukaisesti. Sitä EUn lainsäädäntökin vaatii. Sitten Kretu, puolitoista minuuttia. Herra puhemies, herra komission jäsen, Libya on tärkeä kaasun ja öljyn tuottaja EUlle ja EU on yksi Libyan tärkeimmistä kauppakumppaneista. Nämä kauppasuhteet ovat siis tärkeitä ja siksi meidän täytyy ottaa huomioon se, mitä Tripolissa on tapahtunut. Siellä on oltu siellä oli pitkään aikainen eristys ja kauppasaarto, mutta meillä on kuitenkin nämä tärkeät yhteiset kauppaedut ja yhteisiä arvoja, joita emme voi laittaa syrjään. Libya ei tue terrorismia, se on myöskin kieltäytynyt ydinaseohjelmasta, se on myös ö, toiminut positiivisella tavalla tietyissä tapauksissa, esimerkiksi silloin kun se sairaanhoitaja siellä. Se on siis edistynyt monissa asioissa, se on tärkeä kumppani ja Libya tarvitsee moraalisesti vahvaa tukea ja pohjaa olen tyytyväinen tähän mietintöön ja olen tyytyväinen siihen, että korostetaan ihmisoikeuksien no, kunnioittamista silloin, kun olemme tekemisissä Libyan kanssa. Kuoleman tuomio on asia, jossa meidän täytyy myös olla tiukkoina. Kansainvälisiä sääntöjä pitää noudattaa myös Libyan ja meidän täytyy vaatia sitä Libyalta. Ja sitten kun puhutaan pakolaiskysymyksistä ja maahanmuuttajista ja niistä henkilöistä, jotka Libya on palauttanut maihin, vaikka noissa maissa, alkuperämaissa ei ole noudatettu kansainvälisiä lakeja. Nämä ovat pahoiteltavia tapauksia, mutta meidän täytyy myös avata pakolaisille YK pakolaiskeskus ja Libya on todellakin tärkeä linkki näissä yhteistyökuvioissa. Meidän ei pidä toimia siten, että tällaiset ihmisoikeuskysymykset jätetään syrjään ja herra Berlusconin mallia emme voi mitenkään noudattaa. Sitten Alfano puolitoista minuuttia. Presidente, è alquanto poco credibile per le istituzioni. Kiitos puhemies. Ei ole kovin uskottavaa, jos EU haluaa solmia sopimukseen sellaisen diktatorihallinnon kanssa kuin Libyassa. On sanottava suoraan, että Libya on EUn jäsenvaltiolle tärkeä kauppakumppani ja se on tärkeä kumppani Välimeren alueella. Ja sellaisena se mukaan sitten saisi sivuuttaa ihmisoikeudet. Uskottava vuoropuhelu Libyan kanssa on saatava aikaan ja on varmistettava, että se noudattaa Geneven sopimusta. Emme voi maksaa taloudellisesta edistyksestä ihmishengillä. Toisista maista pakenee ihmisiä Libyaan, heitä pakenee uskonnollisten vainon ja muiden takia, ja sitten he kokevat kohtelunsa Libyassa. Tuhansia Libyankin kansalaisia on vankilassa poliittista syistä. Libyalaisilla ei ole esimerkiksi kokoontumis- ja sananvapautta tai järjestäytymisvapautta. Meidän on muutettava sopimusluonnokseen kohtaa B ja, ja tehtävä sitovan sopimuksen sijaan vapaaehtoinen sopimus. Italian valtuuskunta vastustaa nykyistä sopimusta ja vaatii sitä, että pakolaisvirtoja valvotaan yhteisesti. Ihmisiä joutuu Libyassa vankilaan, he eivät pysty hoitamaan töitään ja he joutuvat kaikenlaisen hallituksen mielivallan kohteeksi. Ja Gaddafi on varsinainen diktaattori ja Euroopan parlamentissa meidän ei pidä noudattaa monikansallisten yritysten etuja. Kiitoksia rouva Gomesille, joka mahdollistaa meille sen, että voimme käydä todellakin kiinnostavaa keskustelua näistä ähm, tapauksista Afrikan puolella, jotka ovat hyvin kiistanalaisia. Meillä on Libya ja meillä on Tunisia ja Tunisian esimerkki on ollut hyvin selkeä siinä, mitä siellä on tapahtunut. Gaddafin hallinto on myös sellainen hallinto, jota emme voi hyväksyä, koska siellä loukataan kaikkia perusoikeuksia, kun ajatellaan näitä maahanmuuttajia, siirtolaisia, pakolaisia, jotka tulevat meidän alueellemme. He siis mieluummin kuolevat kuin palaavat takaisin Libyaan, koska siellä on niin paljon väärinkäytöksiä, rasismia, naisten pahoinpitelyä ja ihmisten oikeuksia loukataan kaikilla tasolla. Totta kai meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme parantaa näiden henkilöiden tilannetta. Se on minusta äärimmäisen tärkeää ja vaatii, vaatii nopeita toimia. Ja UNHCRn huostaanottamia henkilöitä. Meidän täytyy heihin kiinnittää erityistä huomiota. Meidän täytyy vahvistaa toimiamme kaikilla mahdollisilla tasoilla. Emmekä voi lähettää tuonne takaisin näitä henkilöitä, jotka ovat tulleet omalle alueellemme. Meidän täytyy noudattaa niitä kysymyksiä, jotka, joita ulkopolitiikassa me säätelee omelmassa olevat sopimukset. Campbell, puolitoista minuuttia. 2007. Hyvä puhemies. Vuonna 2007 presidentti Sarkozy kiisti sen, että oli mitään yhteyttä sen välillä, että bulgarialaiset sairaanhoitajat vapautettiin ja Libya osti ohjuksia Ranskasta. Nämä myytiin maalle, joka on vastuussa Lokerbin pommituksesta ja terroriteoista. Jopa Gaddafin poika sanoi, että näiden kahden toimen välillä oli yhteys, eli aseita annettiin vangeista ja sen jälkeen ase saarrosta luovuttiin, kun saatiin sopimusaikaksi maahanmuutosta. Eli tällainen vaihtokauppa tehtiin ja nyt halutaan lopettaa aseiden myyntikielto Kiinaan, joka tuli Tienanmenin verilöydön jälkeen. Tällä, tätä perustellaan sillä, että se estää yhteistyön Kiinan suuntaan, mutta ehkä tämä on esteenä euron pelastamiselle. Samoin kuin Libyassa EU on nyt niin innostunut euron pelastamisesta, että ollaan valmiita pelastamaan yhteinen turvallisuutemme, koska ainoastaan Kiinalla on tarpeeksi rahaa pelastakseen euron. 2,9 triljoonaa on Kiinalla käytössään ja eri maista on jo pommeja ostettu, mutta Kiina on maa, jossa tellotaan tuhansia ihmisiä vuosittain. Eli haluaisin nyt kysyä, kuinka alas EU on valmis menevään pelastakseen euron? Sitten Möltser. Kiitos puhemies. Tunisian mullistus on tuntunut myös Libyassa ja muissa naapurimaissa, jotka ovat lähinnä diktatuureja. Tällainen murros on ilman muuta demokratialle mahdollisuus – varsinkin silloin, kun islamistiset voimat eivät käytä sitä hyväkseen. Tällä on varmasti vaikutusta myös pakolaisvirtoihin ja vahvistettu yhteistyö Afrikan maiden kanssa pakolaisasioissa on tärkeää. Gaddafin vaatimus siitä, että EU lahjoittaisi Afrikalle vuosittain 5 miljardia euroa pakolaisongelman torjumiseksi, menee ilman muuta väärään suuntaan. Maksamme nyt jo miljardeja euroja kehitysapua mantereelle ja olisi viipymättä varmistettava, että nuo, nuo rahat eivät koidu diktaattorien ja hirmuhallitsijoiden hyväksi, vaan kansan. Ja yleensä ottaen ihmisarvoa pitäisi islamistisissa maissa kunnioittaa nykyistä paremmin. Sitten Kreisel Dörfle. Puhemies, komissio ja sen Fyle. Meillä on vastuu kaikista niistä naisista ja miehistä ja lapsista, jotka hakevat suojaa ja suojelua. Ja se on yksi Euroopan perusarvoista. Historiallisista syistä hyvin monet jäsenvaltiot pyrkivät vain sivuuttamaan näiden ihmisten hädän, ja komissiokaan ei tunnu olevan tilanteen tasalla. Joka haluaa kantaa vastuuta, sen on oltava valmis myös kantamaan kuorma, joka siitä aiheutuu. Ja vain muutamat jäsenvaltiot eivät saa joutua kantamaan tätä taakkaa vain siksi, että ne sattuvat sijaitsemaan EUn ulkolaidoilla. Ja Gaddafille ei varsinkaan pidä maksaa siitä, että hän kantaa meidän puolestamme ennaltaehkäisevästi tätä taakkaa. Meidän on otettava ne ihmiset suojeluumme, joilla, jotka sitä tarvitsevat. Ja jos Gaddafikin ajattelisi näin, niin se olisi hieno asia, mutta hän kuitenkin vain kylmästi laskelmoi ja haluaa hyötyä tilanteesta. EU ei saa solmia sopimusta sellaisen valtion kanssa, joka polkee ihmisoikeuksia, minkä ehtii. Itse olen käynyt Libyassa ja olen päässyt keskustelemaan vastuullisten ihmisten kanssa. Heitä ei kiinnosta ihmisten suojelu vaan heitä kiinnostaa se, että he saavat esimerkiksi merivartioston käyttöön aluksia, joilla he voivat nykyistä paremmin valvoa rajojaan. He siis käyttävät meitä hyväkseen. Ja vain siksi, että haluaisimme taloudellista etua, meidän ei pidä suostua takaisinottosopimukseen ja pettää kaikkia omia arvojamme. Sen takia neuvottelumandaattikin pitäisi olla parlamentin päätettävissä eikä vain muutamien harvojen jäsenten päätettävissä, sillä Gaddafi ei saa päästä neuvottelemaan vain pienen piirin kanssa EUn suosiosta. Se, mitä täällä on aiemmin sanottu neuvottelujen edellytyksistä, on, pitää minunkin mielestäni paikkansa. Sitten siirrytään puhu, puhu, puheenvuoroihin ilman puhelista. Bussutille ensimmäisenä yksi minuutti. Grazie, president. kontra. puhemies. Ne, jotka vastustavat sopimusta Libyan kanssa, heidän on ymmärrettävä, että kyseessä on meidän naapurimme. Ei naapureita voi unohtaa, vaan heidän kanssaan pitää elää, vaikkei välttämättä pitäisi kaikesta siitä, mitä naapuri tekee. Ne kollegat, jotka eivät ole kotoisin Libyan naapurimaista, voivat helposti vastustaa tätä sopimusta, mutta on paljon vaikeampi tehdä näin, jos asuu Välimeren maassa, sellaisessa maassa, joka on Libyan naapuri. Jonkinlaisia yhteistyötapoja on löydettävä. Tähän sopimukseen tarvitaan myös kohta, joka koskee muuttajia, maahanmuuttajia ja takaisinottoa on kunnioitettava kansainvälistä suojelua niille henkilöille, jotka haluavat turvapaikan. Sitten Milan Mon, yksi minuutti. Kirjus Milan Mon, Milan Mon, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä keskustelu, joka koskee Libyaa, on hyvin käydään sellaisella hetkellä, jolloin meillä on Välimeren alueella suuria muutoksia erässä maassa, puhun nimittäin Tunisiasta. Ja kun ajattelemme välimerta, meidän täytyy todellakin toivoa, että tuolla alueella vapaus ja vauraus pystyisi saavuttamaan jalansijaa. Kun ajatellaan EU-politiikkaa, niin sitä, sen politiikkaa ei voida käydä status quo-asenteesta. Meidän täytyy katsoa eteenpäin. Meidän täytyy tehdä Libyan kanssa myös yhteistyötä ja siihen täytyy sisällyttää myös laittomien maahanmuuttajien tilanne, jotka tulevat kolmansista maista, ja tämä on kaikissa muissakin sopimuksissa sisällytettänä. Ja jos Libyan kanssa toimittaisiin toisella tavalla, niin se olisi kielte, tämä olisi kielteistä kehitystä Libyan kannalta ja myös Algeria siinä naapurimaana on otettava huomioon. Meidän täytyy korostaa libyalaisten viranomaisten kanssa käydessämme keskustelua, että tätä periaatetta, joka liittyy non maanin, eli takaisin palauttamattomuuteen, täytyy kunnioittaa. Colina, yksi minuutti. Grazie, signor Presidente. Il Maghreb sta vivendo una fase molto delicata. Gli scontri sanguinosi degli ultimi giorni. Kiitos puhemies. Maghrebissa on hyvin vaikea hetki. Viime päivän veriset tapahtumat Tunisissa osoittavat tämän. Olisi hyvin harmillista, jos tällä historiallisella hetkellä emme huomaisi, kuinka tärkeää on vahvistaa suhteita Libyan suuntaan. Se on Välimeren keskiössä ja siellä on tärkeä asema, kun pyritään pysäyttämään muuttoliikkeet, vaikka on paljon ristiriitaisuuksia tähän liittyen, niin minä kävin Rovakomissin kanssa paikan päällä ja on selvää, että sopimuksella voitaisiin edesauttaa perusoikeuksia, jos unohdamme Magrebin alueen ja Libyan, niin tämä on siis suuri virhe. Sopimus Libyan kanssa voisi olla esimerkki, jonka pohjalta voitaisiin tehdä tähän puitesopimus. Ja sitten komission puheenvuoro. Komission jäsen Fyle. Thank you, Mr. President. Uh, uh, Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää parlamentin edustajia näistä huomautuksista ja haluaisin myös sanoa esittelijälle rouva Gomesille, että lähetän hänelle yksityiskohtaisemman asiakirjan, joka liittyy suunnitelmiin 2011-2017 kaudelle näistä 60 miljoonasta eurosta, jotka on Libyan ohjelmalle kohdistettu. Olen täysin tietoinen siitä, että tämä on ongelmallinen aihe silloin, kun me puhumme suhteistamme Libyan kanssa. EU on ottanut tai valinnut sen linjan, että se rakentaessaan suhteita Libyan kanssa haluaa olla avoin myös herkissä aiheissa, kun puhutaan perusoikeuksista, vapauksista ja maahanmuutosta. Minä olin Cecilia Malmströmin kanssa näissä pidätyskeskuksissa – Libyassa viime vuonna, joten minulla ei ole minkäänlaisia harhakuvitelmia siitä, minkälaisia haasteita meillä on edessämme. Mutta näen siellä myös mahdollisuuden ymmärtää, mitkä ovat vaihtoehtomme tässä sitoumuksessamme, kun ajatellaan näitä maahanmuuttovirtoja. Sitten kun ajatellaan näitä neuvotteluja, niin me emme anna palkintoja kenellekään kenellekään, me emme palkitse ketään, me otamme huomioon omat etumme, me otamme sinne mukaan tietenkin myös kaikki arvomme, joita haluamme kunnioittaa. Puhemies, edustajat, Libya on osoittanut, että se haluaa syventää suhteitaan EUn kanssa ja se on myönteistä kehitystä ja EU haluaa jatkaa myös tämän sitoumuksen tiellä. Minä olen myös sitoutunut siihen, että tämä tulee tapahtumaan täysin avoimesti ottaen huomioon kaikki myös ne ajatukset, jotka tulevat Euroopan parlamentista. Kiitoksia. Finally, taking the presidency. Lopultakin, kun pääsin tähän puhemiehen paikalle, pyydän esittelijä Anna Gomesia vetämään yhteen näkemyksensä. And, and thank you all the colleagues who have... Kiitos kaikille niille kollegoille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Siinä ovat tulleet hyvin esille ne dilemmat, jotka meitä tässä kohtaavat. Itsekin olen käynyt Libyassa kollega Pantserin johtaman valtuuskunnan jäsenenä viime marraskuussa. Ja siellä joudun toteamaan, että meidän on jatkettava paneutumista ja sitoutumista tähän aiheeseen. Meidän on tunnustettava ne vaikeudet, joita asiaan liittyy, mutta olisi vastuutonta olla jatkamatta tällä tiellä, sillä meillä on myös humanitaarisia velvoitteita niitä ihmisiä kohtaan, jotka Libyassa kärsivät, etenkin ulkomaalaisten kärsimyksiä, joita siellä on. Meidän sitoumuksemme, sitoutumisemme tähän asiaan on osaltaan helpottanut hallinnon eristäytymistä, tai siis vähentänyt sen eristäytymistä. Ja jotta me voimme saada aikaan niitä muutoksia, joita haluamme, meidän on jatkettava tällä tiukalla linjalla – Tunisian tapahtumat todella tulevat vaikuttamaan myös Tripolin ja Libyaan huolimatta näiden maiden välisistä eroista. Ja Libyassa ihmiset ovat erittäin riippuvaisia öljytuloista ja tämä on suuri ero Tunisian nähden. Tässä vaiheessa meidän on kuitenkin seurattava tiiviisti komission neuvottelujen etenemistä – Olemme kiitollisia komissiolle yhteistyöstä ja olemme käytettävissä antamaan suosituksia milloin tahansa. Ja jos nyt todellakin onnistumme varjoesittelijöiden ja muiden avulla saamaan aikaan laajan konsensuksen, voimme lähettää hyvin selvän viestin komissiolle ja neuvostolle, mutta myös libyalaisille vastapuolillemme siitä, mitkä ovat niitä aivan ehdottomia vaatimuksia, jotka meidän mielestämme on saavutettava ja miten kahdenvälisiä suhteita ja ihmisoikeuskysymyksiä on Libyassa parannettava. Kiitos. szépen, Kiitos oikein paljon, hyvä edustaja. Ja näin saammekin tämän keskustelun loppuun. Siitä äänestetään huomenna kello 12.